kokouksessaan Torres Martínez ja Turkaanon mandaatit tarkisteltiin ja yksimielisesti päätettiin ehdottaa, että toisesta huhtikuusta lähtien ja 25.3. lähtien heidän mandaattinsa on vahvistettu. Näin mandaatit on vahvistettu ja oikeusasioiden valiokunta